Tekstit on hyväksytty. Haluaisin informoida teiltä, että neuvosto ja minä tulemme allekirjoittamaan kolme yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyä 74 artiklan mukaista tekstiä, äh, lakia. Ja nämä tullaan asettamaan tämän päivän